Pan Przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, panie i panowie. No niin, parhaat kollegat, pyytäisin, että nyt asettautuisitte paikoillenne. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego. Ilmoitan nyt, että Euroopan parlamentin täysistunto alkaa. Pöytäkirjat viime istunnosta ovat saatavillanne ja ne on teille jaettu. Onko näihin pöytäkirjoihin jotain huomioita? Pöytäkirjat näin siis hyväksytty. E, Nyt haluaisin e, ilmoittaa teille joitain asioita. 20. 6. huhtikuuta Tsernobylin ydinvoimakatastrofista on kulunut 25 vuotta. Tämä on kaikkein järkyttävin ydinvoimalakatastrofi ihmiskunnan historiassa. Ja 25 vuoden jälkeen kunnioitamme niitä, muistelemme niitä, jotka menettivät henkensä tai edelleen taistelevat tämän ydinkatastrofin seurausten suhteen. Viranomaiset salailivat tuolloin koko maailmalta ja omilta kansalaisiltaan katastrofia ja sen laajuutta. Ja se teki hyvin vaikeaksi sen, että saatettiin nopeasti ja tehokkaasti taistella katastrofin vaikutuksia vastaan. Myöhemmin Chernobyl on kaikkien tuntema katastrofi, siitä on sellainen tullut. Ja kun me muistelemme Tsernobylia, samalla ajattelemme Japanin kansaa, japanilaisia, jotka nyt taistelevat Fukushiman ydinonnettomuutta torjuakseen sekä tsunamin seurauksia korjatakseen. 96 ihmistä menetti Smolenskin katastrofissa vuosi sitten henkensä muun muassa Puolan presidentti ja koko joukko puolalaisia parlamentin jäsen. Yksi heistä oli juuri tulossa Euroopan parlamentin jäseneksi. Tästä onnettomuudesta on nyt vuosi aikaa. Kyseessä olivat Puolan valtion korkeat viranomaiset ja monet olivat tämän parlamentin äh, jäsenten tuttuja. Itse tunsin lentoonnettomuuden uhreista henkilökohtaisesti ainakin puolet. Ja vieläkään emme katastrofin tuon lentoonnettomuuden todellista syytä tiedä ja odotamme edelleen lisätietoja. Ajatuksemme ovat niiden luona, jotka edelleen surevat omaistensa menetystä. Euroopan parlamentti on huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen korkein oikeus hylkäsi Troy Davisin hakemuksen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämiseksi. Kyseessä on Georgian osavaltio Yhdysvalloissa ja todella herra Davisille langetettu kuoleman tuomio, sitä ei ole muutettu elinikäiseksi vankeusrangaistukseksi. Lisäksi olemme huolissamme norsunluurannikon tilanteesta sen sijaan, että presidentin vaalit olisivat tuoneet rauhaa ja vaurautta. Ne toivat väkivaltaa ja nyt vaadimme, että molemmat osapuolet luopuisivat väkivallan käytöstä siviiliväestöä vastaan ja on tehtävä kaikkemme, jotta verilöyly saataisiin päättymään ja siihen syyllistyneet saisivat rangaistuksensa. Euroopan parlamentti tulee tekemään kaikkensa auttaakseen Norsulurannikon kansalaisia. Sitten vielä lopuksi viimeinen ilmoitusasia. Olin luvannut tiedottaa teille Euroopan parlamentin tiettyjen jäsenten korruptiosyytteistä. Ja haluaisin kertoa, että torstaina puheenjohtajakokouksen jälkeen saitte minulta kirjeen, jossa kerrottiin tästä tapauksesta. Olemme ryhtyneet hyvin päättäväisiin toimiin luonnostellaksemme käytännössäännöt eri lobeille ja etujärjestöille ja luonnollisesti myös Euroopan parlamentin jäsenille. Euroopan parlamentin puhemiehistö kokoontuu tänä iltana kello 18.30 ja keskustelee aiheesta ja päättää, miten asiassa edetään jatkossa. Herra on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. arvoisa Kiitoksia puhemies. Käyttäisin tilaisuutta hyväkseni ja pohtisin murhaa Pohjois-Irlannissa, joka tapahtui lauantaina nuori poliisikonstaapeli, joka oli menossa työhönsä muutama viikko ollut vasta virassa koulutuksen jälkeen. Haluaisin sanoa, että kun olen 21 vuotta täällä parlamentissa useinkaan, olen monta kertaa joutunut tuomitsemaan terroristitekoja kuten tämä. Luulin, että tämä nyt oli ohi, enkä enää koskaan joutuisi, joutuisi kommentoimaan tällaista puhemies. Me ajattelemme tätä perhettä, nuoren miehen perhettä, jolla oli ura, hänellä oli ura ja hieno tulevaisuus edessään. Ja haluaisin sanoa, että on Tämä oli selvä tahallinen yritys jälleen kerran aiheuttaa epävakautta alueella, niin haluan tehdä selväksi, että uskon, että suuri enemmistö ihmisistä Pohjois-Irlannissa ei halua palata nyt tai koskaan tulevaisuudessakaan menneisyyden tapahtumin oma provinssin ihmiset ovat kärsineet paljon, ja nyt kun näin on tapahtunut uudestaan, uskon, että tämä tuo ihmisten mielen hirvittäviä muistoja me muistamme perhe, hänen perhettään ja muita ihmisiä alueella tässä surullisessa yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Nicholson. Haluaisin sanoa, että olen antanut tiedotteen tähän asiaan liittyen eilisaamuna tuomitsin tämän teon jyrkästi. Kyseessä oli hyvin nuori ihminen, joka menetti henkensä. Ja tässä tiedotteessani toivoin, että Pohjois-Irlanti saisi jatkossakin elää rauhassa niin kuin se viime ajat tähän asti on saanut elää rauhassa. Euroopan parlamentin kotisivulta voitte tämän tiedotteeni lukea niin halutessanne. Sitten työjärjestyspuheenvuoro. Robert Brun. Kiitoksia herra puhemies. Pommihyökkäyksen uhriksi joutui vaalipiirisen eräs henkilö. Hän joutui uhriksi liityttyään poliisivoimiin. Tämä oli melkoinen isku koko perheelleen, mutta myöskin takaisku rauhan neuvotteluille vaalipiirissäni. Nämä ihmiset pyrkivät hidastamaan tätä rauhan prosessia, mutta me emme voi sitä hyväksyä ja haluaisin kiittää puhemiestä siitä, että hän on ottanut tämän asian esille ja esittänyt parlamentin surun valittelut Roman Carein omaisille. Ja minäkin haluaisin esittää surun valitteluni pirheilen ja kritisoida ja tuomita tämän iskun. Kiitoksia. Gallagher. Kiitoksia ja sitten herra Gallagher. Thank you for... Haluan kiittää tästä lausunnosta, kun tuomitsitte eilen tämän ja haluan tukea puheenvuoroja, jotka kuulimme Nikolsonilta ja De Brunilta tänään. Luonnollisesti ne, jotka ovat vastuussa tästä rikoksesta, ja me haluamme tukea niitä, jotka pyrkivät viemään syylliset oikeuteen. Rauhanprosessi EUn tuella on ollut varsin onnistunut ja kaikki järkevät irlantilaiset ovat tuominneet tämän hirvittävän teon murhan. ja erityisesti haluaisin osoittaa kunnetuksen sanat kuolleen konstaapelin äidille, koska hän on ottanut esille tässäkin yhteydessä rauhanprosessin. Kiitoksia teille. Ja herra Ernst Strasser on luopunut paikastaan Euroopan parlamentissa 24.